Kertoisin teille, että olen saanut vain yhden päätöslauselmaehdotuksen ja tämä päättää keskustelun. Aiheesta äänestetään huomenna kello 12. Seuraava kohta esityslistallamme on Derek Warnin mietintö vuoden 2013 talousarvion suuntaviivat muut pääluokat kuin komissio. Ensimmäinen puheenvuoro on herralla Wogan. Olkaa hyvä. Thank you, uh, president. Uh... Kiitos puhemies. Ei ole helppoa laatia omaa budjettiaan. Sen vuoksi halusin aloittaa kiittämällä kaikkia varjoesittelijöitä, puhemiehistöä ja parlamentin pääsihteeriä heidän yhteistyöstään siinä, että saatiin kasaan nämä suuntaviivat. Ja uskon, että nyt on laaja konsensus, että vaikeina taloudellisina aikoina Euroopan parlamentin täytyy antaa oma osansa ja tehdä säästöjä budjetissaan. Esimerkiksi nyt uskon, että hyvin harvat tässä parlamentissa argumentoisivat sitä vastaan, että ehdotetaan, että budjettimme jäädytetään. Uskon, että todellakin täytyy varmistaa, että kasvu Euroopan parlamentissa ensi vuonna on inflaation alle. Epäilemättä tietysti keskustellaan siitä, mikä se inflaatio on, mutta ainakin tämä nyt on varmaan periaatteena laajasti hyväksytty. Olen myös mielissäni siitä, että pääsuositukset suuntaviivoissamme on tulleet hyväksytyiksi. On mielestäni tärkeää, että parlamenttina yksilöimme säästöt meidän omassa budjetissamme. Uskon, että täytyy välttää tarpeettomia uusia aloitteita, elleivät niitä ole todellakin tarpeellisia. Uskon, että meidän todellakin täytyy jäädyttää matkustaminen, Ja hän tietysti, äh, hänelle on tehtäviä tässä yhteydessä ja kaikki jäsenten henkilökohtaiset korvaukset täytyy jäädyttää sekä päivärahat että toimistokorvaukset myöskin. Ehkäpä tavoitteena, kun on jäädytys näille avustuksille ihan toimikauden loppuun. Täytyy myös mielestäni tutkia kaikki budjettikohtat, erityisesti ne budjettikohdat, eh, jotka, joilla on alitoteutusta. Ne budjettikohdat täytyy tutkia, että saadaan säästöjä aikaan. Ja uskon, että meidän täytyy varmistaa, että vältetään eh, tällaisia ennakoimattomia rakennusprojekteja, Aiemmin meillä oli monia hankkeita rakennuksissa, niitä ehdotettiin ja nyt täytyy tehdä tilanteen arviointi. Tarvitaan avoimuutta niin, että parlamentti on täysin mukana ja saa täydet tiedot rakennushankkeista ja sen vuoksi pidän hyvänä pyyntöä siitä, että budjettivaliokunta saa ajantasaiset tiedot rakennushankkeista, joita ehdotetaan. Toinen ehdotus on pyrkiä parempaan yhteistyöhön muiden toimielinten kanssa. EU:ssa. Esimerkiksi yhteistyörakennusten, e, e, tulkkausten, käännösten, turvallisuuspalvelujen osalta ja myöskin ihmisresursseissa. Esimerkiksi on jo yhteinen sopimus olemassa alueiden komitean ja tällaisen sosiaalikomitean välillä. Ne tekevät yhteistyötä monista näistä asioista. Ja ehkäpä meidän pitäisi tarkastella tätä yhteistä sopimusta, jotta voimme oppia siitä ja ehkä tehdä yhteistyötä heidän kanssaan myöskin eh, niin, että siinä jälleen on tavoitteena säästöt. Uskon todellakin, että tässä on paljon pelivaraa, että voidaan tehdä säästöjä esimerkiksi eh, käännöksissä. Eli monia mahdollisuuksia on säästöihin. Hyväksyn myös sen, että ei ole aina helppoa yksilöidä näitä säästöjä ja niitä tehdä. Sen vuoksi olen ehdottanut, että pääsihteeri esittää ideoita eh, siitä, miten voitaisiin tehdä riippumaton arviointi parlamentin budjetille näin voidaan sitten saada tuoretta katsetta budjettiin ja näin voimme yksilöidä vaaditut säästöt paremmin. Voidaan siinä asettaa työryhmä puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välille, joka voi saada sitten mukaansa myöskin asiantuntijuutta ulkopuolelta. Tällainen työryhmä voisi muodostaa pohjan riippumattomalle arvioinnille parlamentin budjettia koskien. Voitaisiin katsoa vertailututkimusta, jota pyydettiin osana tämän vuoden budjettiprosessia. Se koskisi muita parlamentteja Euroopassa, ehkä myöskin Yhdysvaltain kongressia. Työryhmä voisi myös käsitellä matkakustannuksia. Myöskin jälleen osana tämän osana tämän vuoden prosessia on meille luvattu raporttia matkakustannuksista ja työryhmä voisi käsitellä sitä myös. Ja sitten lopuksi, ymmärrän, että jotkut ovat huolissaan tästä ideasta, että jäädytetään parlamentin budjetti. Jotkut saattavat tuntea, että se on liian vaikea saavuttaa. Mutta sitten on toisia, jotka haluavat mennä pidemmälle ja leikata budjettia. Ja jotkut tarkistukset, joita käsitellään, joista huomenna äänestetään, haijastavat tätä toivetta. Toivoisin kuitenkin, että useimmat kollegat tässä salissa olisivat sitä mieltä, että suuntaviivat, joita olemme esittämässä, ovat hyvä kompromissi ja hyvä tapa edetä, tapa edetä, jonka myötä voisimme tehdä säästöjä parlamentin budjetissa, mutta myöskin samaan aikaan voisimme varmistaa, että tätä parlamenttia hoidetaan ja hallinnoidaan tehokkaasti. Kiitos tästä esittelystä. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Holmajalle kolme minuuttia. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, aluksi haluaisin kiittää esittelijä sydämellisesti erinomaisesta yhteistyöstä ja hänen pyrkimyksistään keskustella kaikista eri näkemyksistä ja pyrkiä löytämään ratkaisu. Viime vuonnahan me esittelimme jo säästöbudjetin jossa kasvua oli vain 0,8 prosenttia edelliseen. Ja lisäkustannukset, joita tuli sitten Kroatian ja Lissabonin sopimuksen myötä, meillä on 1,9 prosenttia loppujen lopuksi tämä nousu. Myös tänä vuonna me haluamme tällaisen säästöbudjetin ja haluamme sitä kautta osoittaa, että olemme tietoisia siitä, että että nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa ei voida tehdä suuria taloudellisia loikkia, vaan meidän täytyy tarkkailla budjettia jatkuvasti nimenomaan tehokkuuden ja säästöjen pohjalta. Pidän hyvänä myös sitä, että saataisiin tällainen työryhmä, jonka tarkoituksena on yhdessä puhemiehistön kanssa, pääsihteerin ja parlamentin hallinnon kanssa tehdä töitä ja kutsua paikalle myös asiantuntijoita, mitä pidän hyvänä. Oikein on myös panostaa ja vahvistaa toimielinten välistä yhteistyötä ja että me mietimme tätä sillä tavalla, että voisimme parlamentin työtä organisoida vielä tehokkaammin ja optimoida esimerkiksi varojen ja henkilökunnan käytön. Me olemme tällä tavalla esimerkiksi viime vuonna vain äh, käännös- ja tulkkauskustannuksissa säästäneet 21 miljoonaa euroa yhden vuoden aikana. Ja tällä tavalla meidän tulee tänä vuonnakin toimia. Kuten kollega Derek Wons sanoi, jäädytämme päivärahat ja matkakustannukset ja mitä tulee sitten rakennuspolitiikkaan, minähän olen siinä esittelijä, jos me haluamme tehdä sen, mitä me olemme sopineet, niin äh, silloin meidän täytyy toimia ammattimaisella tavalla myös äh, projektien loppuun viemisessä tai purkamisessa. Ja meidän täytyy myös äh, pyrkiä vähentämään niitä kustannuksia, joita syntyy vuosittain, ja hyödyntää synergiavaikutuksia. Me odotamme myös toisilta toimielimiltä, että he lähtisivät mukaan vastaaviin ponnisteluihin ja tukisivat meitä. Minusta on välttämätöntä, että kuljemme tietä, jossa varmistamme parlamentin hyvän työn, mutta samanaikaisesti teemme sen tehokkaasti. Kiitän parlamentin hallintoa, pääsihteeriä ja puhemiehistöä hyvästä yhteistyöstä ja toivon, että onnistumme saamaan järkevän, vakaan ja hyvin toteutettavan budjetin. Maja. Kiitokset edustaja Holmeier ja sitten kaksi minuuttia edustaja Herzog. Köszönöm szépen, elnök úr, képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy legelőször is gratuláljak Derek Vonnak, aki a jelentést elkészítette. Ensin kiittäisin ja onnittelisin Derek Vonia, joka on laatinut mietinnön. On tärkeää, että vuoden 2012 budjetti voi osoittaa hyviä tuloksia, kun ajatellaan säästöjä erityisesti. Euroopan toimielimissä täytyy myös harjoittaa hyvää taloudenpitoa. On tärkeää, että näinä vaikeina taloudellisina aikoina aloitamme omasta takapihalta säästöjen kanssa ja jäsenistä erityisesti. Sen vuoksi on tärkeää, että päivärahat jäädytetään, matkakustannuksista säästetään ja muita epäsuoria kustannuksia, kuten käännöskustannuksia, pienennetään. Samaan aikaan on hyvin tärkeää että ei leikata niin kuin ruhonleikkurilla, vaan täytyy parantaa tehokkuutta. On tärkeää, että ei pelkästään säästetä, vaan myös investoidaan. Siitä saadaan nimittäin pitkän aikavälin säästöjä. Tarvitaan teknisiä innovaatioita, sekin on tärkeää. Sekin on säästötoimenpide, jos toimimme innovatiivisesti. Jos sitten puhutaan Kroatian liittymisestä niin siinä täytyy tietää tarkasti, että siinä ei voida säästää. Kreikan jäsenet, työntekijät, heillä on samat oikeudet kuin meillä. Sen vuoksi täytyy tehdä ero tässä toimintatavassa. Haluaisin korostaa sitä, että kustannukset, jotka liittyvät työntekijöihin, jos näitä kustannuksia halutaan vähentää, niin sitten täytyy ottaa työmarkkinaosapuolet huomioon ja käydä heidän kanssaan neuvotteluita. Minä itse pidän hyvänä sitä, että on asetettu komitea yhdessä pääsihteerin parlamentin kanssa ja budjettivaliokunnan kanssa. Ja tämä työryhmä, sen pitäisi käsitellä tätä säästöpolitiikkaa. Ja kiitoksia kaikille niille, jotka tähän työhön ovat osallistuneet. Za dodržení času a za příspěvek a předávám slovo. Kiitos, että kunnioitatte puheaikaa. Seuraavaksi edustaja Gerbrandi. Dank u wel, voorzitter. Kiitos puhemies. Myös äh, minä haluan kiittää esittelijä hänen erinomaisesta työstään ja siitä miellyttävästä tavalla, miten hän on ottanut mukaan kaikki varjoesittelijät tähän työhön. Siitä vielä kerran kiitos. Edelliset äh, kaksi puhuja, EPPn ja SNDn edustajat, äh, toivat esiin sen, että tässä parlamentissa on nyt tapahtumassa muutoksia oman budjetin suhteen, mikä viime vuonna oli vielä hyvin vaikea. Oli todella vaikea saada lävitse mitään säästöjä ja nyt huomaan, että koko parlamentti on valmis tarkastelemaan kriittisemmin meidän omaa budjettiamme ja taloudenpitoamme. Ja tämähän on loogista. Taloudellinen kriisi raivoa ympärillämme, jäsenvaltiot joutuvat tekemään suuria leikkauksia. Ja tähän meillä on vain yksi hyvä vastaus, avoimuuden lisääminen. Meidän budjettimme ei yhä vieläkään ole tarpeeksi avoin. Eli tämä on yksi osa, jota meidän täytyy vielä työstää. Yksi elementti tässä on myös osa tätä mietintöä, jossa pyydetään tällaista tutkimusta meidän omasta budjetistamme, niin että voisimme identifioida, missä budjetissamme on mahdollista tehdä säästöjä. Viime vuonna tässä samassa parlamenttisalissa esitettiin tämä sama pyyntö kaksi kertaa saman mietinnön yhteydessä. Ikävä kyllä tähän päivään mennessä puhemiehistö ei ole reagoinut tähän pyyntöön positiivisesti. Ryhmäni puheenjohtaja Giefer Hofstad silloin, kun Busek vielä oli puhemiehenä, kysyimme, milloin me saamme budjettivaliokuntana tällaisen analyysin meidän budjetistamme. Ja minä haluaisin nyt teidän kautta ne äh, hyvä puhemies, että henkilökohtaisesti pyytäisitte, että puhemies Schulz ottaisi tämän tehtäväkseen. Pääsihteeri on yhdessä puhemiehistön kanssa tehnyt analyysin kaikista budjettikohdista ja me saamme sitten niistä tällaisen tietyn valikoiman vuoden 12, 2013 budjettia varten. Minusta meidän täytyisi antaa muiden tehdä analyysit ja sitten meidän täytyy tehdä itse poliittinen työ, eikä puhemiehistön. Ihan johtopäätöksenä olen hyvin samaa mieltä tästä yleisestä linjasta, eli budjetti jäädytetään ja toivon, että me tämän vuoden aikana saamme aikaan hyvin terveen budjetin. The... Kiitos ja sitten puheenvuoro edustaja Ashfordille. Kaksi ja puoli minuuttia. Thank you, Mr. President. Uh, Kiitoksia puhemies. Eri maiden hallitukset kautta Euroopan haluavat nyt leikata menoja niin, että saadaan parempaa vastinetta varoille niin, että budjetti pysyy kurissa. Se on meidänkin hommamme. Parlamentin jäseninä meidän pitäisi samoin tehdä. Meidän pitäisi tarkkaan syynätä budjettimme. Meidän pitäisi noudattaa kustannusvalvontaa ja meillä olisi nyt siinä mahdollisuus osoittaa johtajuutta. Haluaisin nyt kiittää pääsihteeristöä ja puhemiehistöä realistisista luvuista ja esityksistä, joita he ovat nyt meille tarjonneet. Mutta sanoisin myös, että nyt meillä on oikeus parlamentin jäseninä vaatia, että muut toimielimetkin seuraavat perässä. Meidän pitäisi peräänkuuluttaa säästöjä heidän budjettiinsa ja heidän pitäisi pystyä osoittamaan, että saadaan vastinetta varoille. Minä tuen myös sitä, että jäädytään budjetti, kuten esittelijä on toivonut. Täällä on paljon asioita, joissa haluaisin mennä vielä pidemmälle. Mutta vain onnitella Derek Vaughanin hyvästä mietinnöstä. Mutta kolme seikkaa ottaisin esille. Ensinnäkin kiinteistöpolitiikka. Parlamentin jäsenet voisivat syynnetä vielä kriittisemmin rakenne, rakennuspolitiikkaa, kustannuksia, huoltoja ja niin edelleen. Ja meidän voi olla, että muissakin jäsenval- jäsen toimielimissä saataisiin aikaan parempaa voimavarojen käyttöä. Toiseksi hallinto- ja henkilöstökulut. Meidän pitäisi miettiä toimielinten kykyä leikata pikkuhiljaa ja käyttää mittakaavaetua. Nyt on korkea aika miettiä uudelleen henkilökuntamääriä, eläkepolitiikkaa ja niin edelleen, niin että kaikki on ajan tasalla, tarjoavat veromaksajille vastinetta varoille. Kolmanneksi, ei ole mahdollista, että keskustelua käytäisiin ettei keskustella myös meidän kahden toimipaikan politiikastamme. Minä muistuttaisin parlamentille, että surevaliokunnan mietinnön hyväksyessä me halusimme, että toimipaikkoja mietitään. Ei voida mitenkään puolustaa sitä, että parlamentti edelleen haluaa ajaa kilpailukykyä muiden toimielinten kanssa, hallitusten kanssa ja parlamentin kanssa muualla tai kansalaisten kanssa, kun me harjoitamme näin tuhlaavaa politiikkaa. Minä esittäisin esittelijälle muille parlamentin jäsenille, että uskottavuuden nimissä – parlamentissa meidän täytyy käydä tämä keskustelu ja nyt. Thank you very much. Děkuji pěkně a před... Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Portas, yksi minuutti. Obrigado, president. Kiitoksia, puhemies. Yleiset suuntaviivat, jotka koskevat eh, meidän parlamenttimme budjettia, suuntautuvat niin, että pyritään säästöihin. Suunta on hyvä, mutta aina voidaan tehdä paremminkin. Vasemmiston ehdotus, jonka luen. Parlamentin pitäisi pyrkiä sopimukseen komission neuvoston kanssa siitä, että jäädytetään palkkiot euroedustajille sille tasolle, joka oli vuodelle 2012. Tämä on kohtuullinen ehdotus, mutta sitä ei otettu käsittelyyn eikä äänestykseen. Ei tätä pitäisi sulkea pois keskustelusta. Eihän tätä voida saavuttaa, ellei keskustella euroedustajien kanssa. Tämä on mielivaltainen päätös. Ei Euroopan parlamentissa voi koko ajan jarruttaa ja estää euroedustajien lausuntoja omista palkkioistaan. Tämän parlamentin ulkopuolella tästä siis täytyy puhua sielläkin. Tällä tavalla voidaan osoittaa, että Euroopan parlamentti tarvitsee ystäviä eikä vihollisia. Kiitokset Andres. President. Kiitos puhemies. Kriisin keskellä jossa leikkauksia tyrkytetään jäsenvaltioille. Meidän parlamentti edelleen ajattelee, että sillä on oikeus vaatia inflaatiokorjausta. Ei se edes pääse yksimielisyyteen siitä, mikä prosentti olisi inflaatiossa, mutta 1,9 tai 3 prosenttia, niin kuitenkin on niin, että EU-byrokratia on jo niin paisunut, että sen pitäisi mennä kovalle kuurille suhteettomasti. Meillä on kaksi miljoonaa puntaa tarjottu kullekin jäsenille. Ei se ole vastinetta meidän varoillemme. Edustuskustannukset ovat 160 prosenttia nousseet viimeisen viistämme vuosien aikana. Meidän pitäisi päästä eroon näistä kuluista. Historiatalo alun perin maksoi 50 miljoonaa ja nyt käyttökustannukset yli 11 miljoonaa vuosittain on tuhlausta. Oli ajat mitkä tahansa. Meidän pitäisi luopua koko hankkeesta. Poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoittaminen on 176 prosenttia enemmän ollut viimeisten vuosien aikana. Emme me tarvitse eurooppalaisia poliittisia puolueita. Me jäsenet valitaan omissa vaalipiireissämme te kansallisista listoista. Herra puhemies, David Cameron, pääministeri, haluaa, että jäädytetään menot. Nyt tarvitaan oikeastaan isoa leikkausta meidän budjettiimme ja kaiken kaikkiaan koko EUn talousarviossa ainakin 10 prosenttia ensi vuoteen verrattuna. Muuten vain riehumme kuin lihavat kanat. A nyní na minutu a půl paní... Kiitokset. Puolitoista minuuttia, edustaja Verta. Näinä jäsenvaltioille vaikeina aikoina kollega Vognin mietintö on tuettava, koska luonnollisesti meidän täytyy jäädyttää hallintokulutta näinä aikoina, kun kaikki kansalaiset joutuvat kiristämään vyötä. Voimme taatusti löytää muitakin säästökohteita, kunhan parannamme toimielinten välistä yhteistyötä ja parannamme henkilöstön ja rakennusten hyödyntämistä. Kaikki välttämättömät kaikissa välttämättömissä säästökohteissa on asioita, joissa ei tule kuitenkaan heikentää tilannetta. Yksi niistä on ympäristösuojelu. Me tarvitsemme hyvää ympäristöpolitiikkaa kaikissa toimielimissä. Kaikkien toimielinten tulisikin tässä olla esimerkkinä. Toisekseen tulkkaus- ja käännöspalvelut. Jo viime vuonna tässä tehtiin erittäin suuria säästöponnisteluita, eikä tämä voi jatkua me täällä laadimme lainsäädäntöä 500 miljoonalle kansalaiselle ja näillä kansalaisilla täytyy olla mahdollisuus voida seurata meidän työtämme omalla äidinkielellään. Avoimuus demokraattisissa prosesseissa ei voi pysähtyä tulkkien budjettiin. Haluaisin tukea pääsihteeriä ja hänen työntekijöitään tässä vaikeassa kysymyksessä. Kiitos. A nyní předávám slovo na... Kiitokset. Kiitokset myös siitä, että kunnioitatte puheaikana. Sitten Karika Pojedo, kolme minuuttia. Kiitos puhemies. Talousarvio on pitkän aikavälin projekti. Jokainen talousarvon esittelijä parlamentissa ja muissa toiminnoissa ha- pyrkii hakemaan tasapainoa eri legitiimien intressien välillä, kun on kyse jäsenistä, valitsijoista tai sitten ajatella, mitkä ovat hallinnon tarpeet. Konkreettisesti puuttuakseni parlamentin budjettiin aluksi sanoisin, talousarvio toimii pien, hyvin ja monet pääluokat toimivat hyvin. Meillä on yhä enemmän toimivaltaa, enemmän vain jäsenvaltioita, monikielisyyden kiperä tarve antaa tukea teknisesti. Näin monelle jäsenelle on monia syitä ja selityksiä sille, että toimielien talousarvio on niin korkea, mutta usein me mietimme, paitsi onko se tarpeen, niin onko tämän parlamentin talousarvio kestävä keskipitkällä aikavälillä, varsinkaan kriisin päivinä. Talous budjettivaliokunnan kanssa meillä oli kokoomus yhdessä varapuhemiehenä pääsihteerin kanssa. Ja enpä usko, että koskaan on ollut näissä talousarvioissa ollut niin paljon yksimielisyyttä sekä talousarvio, budjettivaliokunnan pyrkimyksen kanssa säästää. Oikeastaan se on negatiivista kasvua, kuten Väyn esittää. Ja mitä toiveita on hallinnolla saada aikaan todellisia säästöjä ilman, että vahingoitamme jäsenten turvallisuutta tai palveluita. Täytyy muistaa, että me tuotamme täällä lainsäädäntöä. Ja sen täytyy olla lopullinen tarkoitusperäkin niin, että lait, säädökset, joita tuotamme, ovat laadukkaita ja nähdään sellaisena myös kansalaisten silmissä. Budjettivaliokunta pyrkii yhtä lailla saman aikaan tilanteen, että, että ei myöskään komissiossakaan olisi 2 prosenttia kasvua tänä vuonna Puhemiehistö lähtee kasvuesityksestä, joka on 3 prosentin luokkaa, mutta jos ajatellaan talousarvioprosentin alkua, se oli silloin 1 prosenttiyksikön verran alempi, ja minä toivon, että tässä löytyy yhteinen sävel. Ja sanon nyt kaikille kollegoille, että jos sanotaan, että puolesta välistä se hyve löytyy, ei se koskaan täydellinen voi olla. Kiitos. Děkuji vám za váš příspěvek a nyní předávám... Kiitos. Nyt sitten edustaja Vladimir Manka. Děkuji, pan predseda. Spravodajca pomenoval oblasti... Kiitoksia, puheenjohtaja. Esittelijä hyvinkin selvästi nimesi ne asiat, joissa parlamentti voi toteuttaa säästöjä. Ja hän myöskin osoitti, että missä voidaan toimia tehokkaammin. Minä olin aiemmin budjetti 2010 esittelijä ja minä pystyin keskustelemaan asioista eri toimijoiden edustajien kanssa ja parlamentin pääsihteeristön kanssa myös. Me yksilöimme moniakin teho, tehottomia kohtia ja säästimme suuria summia. Perustuen tähän kaikkeen teimme sitten mietinnön, joka hyväksyttiin tässä salissa ja mietinnössä todettiin, että se mitä tarvitaan on sisäinen tarkastus. Ja sovimme myös, että tämä tarkastus aloitetaan infrastruktuurista ja logistiikkapääosastosta ja turvallisuuspääosastosta. Lopulta kuitenkaan ei edetty mihinkäänlaiseen sisäiseen tarkastukseen, vaan tämä oli ihan sisäisen elimen sisäinen tarkistus. Mutta ilman tätä ei saada näitä säästöjä aikaan. Näinä kriisiaikoina. Myöskin elinkelpoiset toimielimet etsivät kätkettyjä resursseja. Siis omalla alueella, niin siellähän on yhtä paljon työntekijöitä hallinnossa kuin täällä, niin 20 prosenttia kriisin seurauksena menetettiin tuloista ja ilman, jos ei olisi annonsoitu hyvin syvällisesti tätä tilannetta, emme olisi pystyneet selviytymään. Joten uskon, että EPn pääsihteeri on tehnyt oikein hyödylliset toimet, mutta täytyisi oppia tilintarkastustuomioistuimelta, joka ensimmäisenä toimielimenä hyväksyi sen, että ulkoinen tarkastaja tekisi tarkastuksen ja pyrkisi siten rajoittamaan hallintokustannuksia. Tämä on se tapa, jolla pyst- päästään tarpeellisiin rakennemuutoksiin, ja jos tähän ryhdytään, niin voidaan säästää miljoonia euroja. Kiitokset. Ja sitten puolitoista minuuttia edustaja Haglund. Uh, Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin budjettivalikunnan ryhmämme koordinaattorina kiittää esittelee hyvästä työstä. Minä olen vakuuttunut, että tästä löytyy yhteistä maaperää, varsinkin kun se on niin tärkeä vaikeina aikoina. Kollegani Gerlanti kertoi ryhmämme kannan, kun ajatellaan nyt myönteistä kehityssuuntaa parlamentissa. Vakavassa mielessä mietimme kaikkia kulujamme löytäksemme säästöjä eikä lisätä omia menoja. Tätä Tietää jatkettakoon. Ehkä ulkoinen tarkastus olisi tällainen, kuten herra Mankka peräkuulutti. Yhtä lailla pääsihteeri Velle, johon aikaisemmin Ashford viittasi, on tehnyt hyvää työtä säästöjen löytämiseksi, kun rupesin niitä vaatimaan. Eli katsokaamme peiliin. Säästöjä löytyy, jos niitä vaaditaan, ja nyt olemme aloittaneet tämän hyvää juttu. Niin ikään äänestämme yhden toimipaikan tarkistuksesta, kuten täällä on todettu. Tämä on symbolinen juttu monelle, mutta on se taloudellinen kysymyskin. Tiukkoina aikoina on tärkeää, että kollegoilla on mahdollisuus ottaa kantaa jälleen kerran tähän. Siksi ryhmämme on sen allekirjoittanut. Oikealla taipaleella olemme kollegat ja kansalaisten silmissä varmasti näytämme aina paremmilta ja paremmilta. Very much, Mr. Haglund. Kiitokset edustaja Haglund. Ja sitten yksi minuutti, Peter van Dalen. Dank voorzitter. Kiitos eh, puhemies. Jäsenvaltiot eh, ovat jo eh, leikanneet kulujaan ja se on ihan hyvä. Ja meidän täytyy myös Äh, säästää, mutta emme ole tehneet niin, olemme vain vaatineet lisää rahaa. Onneksi tässä kollega Voonin mietinnössä nyt vihdoin rikotaan tämä perinne ja halutaan äh, leikata hallinnollisia kuluja. Hienoja, mahtavaa. Teidän mietinnössänne pyydetään myös riippumatonta äh, budjetin arviointia työryhmän taholta. Tätä, tämä ei ole mielestäni niin hyvä koska eihän teurastajakaan omaa lihaansa hyväksy. Me tarvitsemme tähän ulkopuolisen ja esimerkiksi liittyen siihen, millä tavalla esimerkiksi tämä yleiskulukorvaus jäsenille voitaisiin muuttaa. Se, se täytyy saada pois. Me, me tarvitsemme vastuuta ja avoimuutta kohta yhdeksän mietinnössä vaatii myös vuodelle 2013 matkabudjetin jäädyttämistä. No minun mielestäni jo 2012 olisi voitu tehdä näin ja siirtää ne varauksiin. Kiitos. Děkuji pěkně. A nyní předávám slovo. Kiitokset. Ja sitten seuraava puhuja, edustaja Morganti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Tässä pyritään menoja leikkaamaan Euroopan parlamentissa. Mietinnön esityksen mukaisesti tiedämme, että paljon tuhlataan. Se, että meillä on kaksi toimipaikkaa, maksaa vuosta ainakin 200 miljoonaa euroa. Tämä miljardi per lainsäädäntökaussi. Tuskinpa, jos kansalaiset tajuaisivat tämän tilanteen, ehkä he ymmärtäisivät, että ei voida tämmöisiä kuluja enää puolustaa, koska siitä ei ole mitään hyötyä. Huomenna meillä on esitys ja toivottavasti kaikki poliittiset ryhmät voivat sen taakse mennä ja antaa selvän merkki oikeaan suuntaan ainakin. Puheenjohtajavaltio Tanska on jo selvästi vastustanut kahta toimipaikkaa myös pääministeri Monti on sanonut, että sitä voidaan miettiä ja verotussopimuksiakin voidaan muuttaa. Emme voi enää jatkaa tätä skandaalimaista käytäntöä pelkästään ranskalaisten vuoksi. very much. And just now... Kiitoksia ja juuri nyt sitten puolitoista minuuttia, herra Arton. Voorzitter, in Nederland hebben we een gezegde, geen woorden. Alankomaissa sanomme ei to- sanoja tarvita, vaan toimia tarvitaan. Täälläkin on, on kuitenkin ollut vain sanoja, ei toimia. Budjettikohtien jäädyttäminen on outoa, koska meillä on enemmän vastuita nyt. Ja budjetti maksaa 400 miljardin euroa kansalaisillemme. Täytyy tehdä reformeja ja alueiden komitea on esimerkiksi pyydetty sitä tekemään, mutta eivät nekään ole mitään tehneet. Toimielimiä vaaditaan siihen, että ne tekevät säästöjä, mutta tuomioistuimen ei tarvitse tehdä mitään säästöjen osalta. Aiemmin oli budjettikohtajäädytyksiä esimerkiksi matkustamiselle, mutta tarvittaisiin todellisia säästöjä – Esimerkiksi historiatalo maksaa 75 miljoonaa euroa kansalaisillemme. Mikä ratkaisu sitten on? Työryhmä. Sehän on naurettavaa. Nyt on korkea aika, että EU ei lähde sosialististen ihanteiden perään, vaan mieluumminkin pitää huolta kansalaisistaan koska kansalaiset tähän ovat kyllästymässä. Two minutes. Ja nyt juuri sitten kaksi minuuttia, herra Fernandes. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää, varjoesittelijöitä niin ikään erinomaisesta työstä. On aivan oikein miettiä lukuja, tietää missä mennään. Meidän talousarvio on 129 miljardia maksatuksina. Se on kuitenkin vain yksi prosenttia koko unionin BKTLstä. 27 jäsenvaltion talousarviot on noin 47 kertaa suurempi. Mielenkiintoinen luku sekin 2010 kansalliset talousarviot paisuivat 62 prosenttia 37 prosenttia puolestaan vain Euroopan unionin talousarvio. Muistutettakoon taas, että tällä kaudella tuli paljon uusia jäsenvaltioita unionin jäseneksi. Meillä ei ole koskaan ollut alijäämääkään. Me keskitymme investointeihin. Ja jos tarkastellaan kaikkia hallintokustannuksia ja käyttökustannuksia, niin niidenkään on sosiaali kovin suuri. Parlamentin toiminnan kulut on noin yksi prosentti koko unionin budjetista. Tällaiset ovat luvut. Ei tietenkään voida sanoa, että ei voisi olla vielä tiukempi ja saada aikaan säästöjä. Jos pitäytyy kiinni periaatteista, täytyy olla tehokas ja taloudellinen. Meidän on jatkossakin etsiä säästökohteita, miettiä miten saada aikaan hyvää hallintoa. tämä täytyy pitää mielessä jo kun sitten talousarviota laadimme. Myös kun laadimme hallintobudjettia, varsinkin tänä vuonna. Meidän täytyy osoittaa varsin suurta tiukkuutta menoissa, mutta kuitenkin vähimmäisvoimavarat on tarjottava, jotta toimijat voisivat toimia kunnolla. Euroopan parlamentissa erityisesti täytyy varmistaa, että meillä on laidansa työtä oikeassa, myös oikeassa mielessä madam. Kiitokset. Sitten seuraavaksi Garja Balrubial. Gracias, presidente. Kiitos, puhemies. Aluksi haluaisin kiittää esittelijä herra Voania erinomaisesta työstä. Hän on antanut hyviä suuntaviivoja meidän talousarviollemme. Siinä noudatetaan sitä työtä, joka muutama vuosi sitten aloitettiin, ja se on saanut laajenemistön tuen taakseen. Muistutettakoon, että talousarviossamme ei ole kyse kuin yhdestä prosentista koko talousarviosta EU-ssa e ja me emme voi loputtomiin myöskään menoja leikata, jos haluamme jatkaa toimintaamme. Nyt puhumme 13 talousarviosta. Tavoitteena esityksessä on saada aikaan suuntaa talousarviolle, eli mihin suuntaan tulevina kuukausina menemme. Ensinnäkin ensi vuoden painopisteet, Siinä täytyy osoittaa myös vastuuntuntoa, vähemmän menoja ilman, että toimintamme kärsii. Siksi uskon, että kaikkien toimielinten täytyy ponnistella riittävästi, että menot voitaisiin jäädyttää. Euroopan parlamentissa me esitämme, että ryhdytään kaikkiin toimenpiteisiin voidaksemme matkustuskustannuksia leikkaamaan – jos ajatellaan jäsenten korvauksia, nekin täytyy jäädyttää lainsäädäntökauden loppuun asti. Parlamentti olemme sitä mieltä, että meidän täytyy ja meidän, me pystymmekin saamaan aikaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä merkittäviä säästöjä. mekin kolme suuntaviivaa yhtäältä. Täytyy olla mahdollisuus arvioida riippumattomalla tavalla meidän talousarvioitamme. Sitten täytyy luoda työryhmä parlamentissa, joka tutkii mahdollisuuksia Lopuksi me olemme kääntyneet pääsihteerin puoleen, että se teki tyhjentävän analyysin siitä, voidaanko yksilöidä päät, päällekkäisyyttä eri budjettikohdissa. Nyt on toimenpiteisiin ryhdytty ja me olemme käynnistäneet uudistuksia, jotka auttavat meitä paremmin hoitamaan talouttamme. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. And just now for, for one and a half minutes. Kiitos puolitoista minuuttia, edustaja Jensen. Tack, herr Forman. Kiitos puhemies. Minä sanoisin myös, että on todella surullista, että me emme kykene toteuttamaan kaikkein suurinta ja selkeintä säästöä parlamentilla, nimittäin lopettaa tämä matkasirkus Strasbourgiin ja jättää nämä rakennukset jollekin toiselle eurooppalaiselle toimielimille. Mutta ikävä kyllä me emme voi tästä päättää, vaan vain EUn valtion päämiehet voivat tämän päätöksen tehdä. Olen samaa mieltä edustaja Voonin kanssa siitä, että meidän on tehostettava työtämme ja löydettävä säästökohteita. Painottaisin kuitenkin, että nämä säästöt eivät saa tapahtua monikielisyyden kustannuksella tässä parlamentissa. Onhan hienoa, jos me löydämme teknisiä ratkaisuja, jotka antavat säästöä ja ehkäpä samaa tai parempaa kielipalvelua, mutta monikielisyydestä emme saa luopua. Haluaisin onnitella edustaja Vuonia niistä tuloksista, joita hän on saavittanut äh, työssänsä tähän mennessä, mitä tulee parlamentin äh, menojen vähentämiseen. On tärkeää painottaa myös, että kaikkien EUn toimielinten tulee pyrkiä tehostamiseen. Se koskee myös tuomioistuinta, neuvostoa, talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa laajentuminen, Kroatian liittyminen. Siinä yhteydessä me voimme myös katsoa, voidaanko nämä lisäkustannukset saada tehostamisen kautta. Just now the... Kiitokset ja nyt sitten Ashley Fox, yksi minuutti. Thank you, President. And may I... Kiitoksia puhemies ja aloittaisin kiittämällä Derek Vaughania työstään tämän mietinnön osalta. Mielelläni tuen hänen vaatimusta siitä, että 2013 jäädytetään menot. Tämä pitää olla ensimmäinen muistutus työväenpuolueelta. UKssa he vastustavat koalitiohallituksen kaikkia säästötoimia. Toivottavasti herra Vaan myöskin herran siellä Lontoossa ottavat, panevat tämän merkille. Jäädytys on se minimi, mitä kansalaisemme odottavat. Haluaisin, että EUn hallintomenoja äh, leikataan seitsemän vuoden ajan joka vuosi pitäisi esimerkiksi hylätä hyödytön Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea. Se säästäisi veronmaksajien rahoja ja vähentäisi byrokratiaa. Me voisimme säästää rahaa myös niin, että on vain siis yksi toimipaikka tälle parlamentille ja sitten tämä tuhlaava matkustaminen loppuisi. Meillä on leikkaustoimia kotona ja valitsijat katsovat, miten toimimme. Kehotan hyväksymään tämän mietinnön. Thank you very much. And just now for two minutes. Kiitokset sitten kaksi minuuttia edustaja Matera. Kiitos puhemies, kollegat. Kun nyt elämme hyvin vaikeita talous- ja rahoitusaikoja kansainvälisesti ja kun ei ole mitään eurooppalaista hallintoa, niin nyt näemme, mitkä ovat yksittäiset jäsenvaltioiden heikkoudet. Moni joutuu tekemään valtavia uhrauksia myös kansalaiset, jotta päästäisiin tästä vaikeasta ajasta, joka on ennennäkemätön tässä avainasemassa, kun määritellään suuntaviivoja ensi vuoden talousarviota varten, ovat säästö ja talousarviokuri. Mielestäni on asianmukaista, että tehdään niin, kuten Lewandowski on halunnut sanoa, että meillä olisi 1,9 prosenttia kattona kulujen lisäämiseksi ja komission hallinnossa verrattuna 2013 inflaatioon parlamentin täytyy noudattaa samaa linjaa niin, että jäädytetään omat hallintomenot ja kaikki kiinteistöhankkeet, ettei jouduta houkutukseen, te, jotta teemme populistisia tarkistuksia. Ne, edelleen unionin Talousarvio on pari prosenttia julkisista menoista koko Euroopassa, vaikka moni populisti väittää toista. Meidän osoittaa, että unionin talousarvio pystyy tuomaan lisäarvoa julkisiin menoihin kansallisella tasolla niin, että saman aikaan investointeja sellaiseen politiikkaan, jotka ovat meidän pohjanamme päästäksemme kriisistä. Annetaan hyviä vastauksia kohdennetun politiikan avulla se on meidän tavoitteenamme ja osoittaa, että saamme aikaan uskottavuutta ensi vuonna ja uudestaan vielä Vuonille onnittelut. Kiitos. Grazie. And just now for three... Kiitos ja sitten kolme minuuttia edustaja Färmä. Tack, Kiitos eh, puhemies. Erityinen kiitos myös esittelijä Derek Vuonille, joka mielestäni tekee erinomaisen hyvää ja luovaa työtä mitä tulee parlamentin omaan budjettiin ja myös muiden toimielinten hallinnollisiin budjetteihin. Lähes kaikki ovat häntä kiittäneet täällä oikeastaan kaikista poliittisista ryhmistä, mikä osoittaa, että hän on kyennyt luomaan laajan yhtenäisyyden siitä, mikä tilanne on. Ja tämä on, tai on huomioitava se, että nyt on ihan uusi tavallaan lähestymistapa. Tähän mennessä parlamentin budjetti on kasvanut joka vuosi, mutta nyt ollaan samaa mieltä siitä, että jäädytämme budjetin ja että toteutamme suuria säästöjä monilla eri alueilla. Myös suuri yhtenäisyys on siitä, että meidän täytyy aloittaa tämä jäsenten omista kustannuksista ja se on mielestäni tärkeää. Tässä on esitetty vain seitsemän tarkistusta ja uskon, että tämä on ennätys. Jos tarkastelemme lukuja, niin näemme, että perinteisesti aina olemme olleet tuossa 20 prosentin kohdalla pitkäaikaisbudjetista hallinnollisille kustannuksille. Ja nyt se on noin 19 prosenttia ja se on todella suuri säästö. Se on nimittäin 70 miljoonaa euroa. On selvää, että tämä johtuu luonnollisesti ulkomaailman painostuksesta. Mutta tärkeää on myös se, että emme vain leikkaa. Se, mitä meidän on tehtävä ennen kaikkea, on, että löydämme tien eteenpäin, jossa on kysymys tehokkuudesta, uuden aikaistamisesta ja säästämisestä, säästäväisyydestä. Ja olemme vasta alussa ja uskon, että tämä on mahdollista tehdä ilman, että kuitenkaan heikennämme työmme laatua. Samanaikaisesti meidän täytyy luonnollisesti puolustaa lainsäädäntöä ja budjettityötä, mutta tämä vaatii johdonmukaista työtä. Siksi olen hyvin iloinen siitä, että olemme päässeet yksimielisyyteen siitä, että luomme työryhmän parlamenttiin, jolla on mahdollisuus ottaa myös ulkopuolista apua asiantuntijoilta asioista, joista voimme ottaa paljon oppia. Rakennukset, ympäristö, energia, julkiset hankinnat, matkat. Nämä ovat asiat, joissa me voimme ottaa oppia esimerkiksi julkiselta hallinnolta ja yrityksiltä. Ja kun on kysymys myös lainsäädäntötyön järjestämisestä, tulkkauksesta, kääntämisestä, olen vakuuttunut, että voimme ottaa oppia muilta parlamenteilta ja kansainvälisiltä järjestöiltä. Onhan selvää, että tällä parlamentilla on kustannuksia, joita ei voida verrata, matkat, tulkkaukset ja niin edelleen. Sen vuoksi, että tämä on maailman ainoa monikansallinen lakia säätävä parlamentti ja se on luonnollisesti huomioitava. Lopuksi, ja nyt minä en puhu ryhmäni koordinaattorina, vaan ruotsalaisena sosiaalidemokraattina. Jos me haluamme, että meitä kunnioitetaan siitä, millä tavalla käsittelemme kansalaistemme luottamusta ja verorahoja, niin emme voi enää jatkaa tätä matkasirkusta Strasbourgin ja Brysselin välillä. Sen vuoksi vetoa nyt niihin hallituksiin, jotka haluavat leikata EUn budjettia. Ottakaa myös tämä kysymys tosissaan esityslistalle. Kiitos. Thank you very much. And just now for two minutes, Mr. Kiitokset ja sitten herra Rybih kaksi minuuttia. Äh, Arvoisa puhemies Vlasak, kiitos, että tämä keskustelu käydään tänään Strasbourgissa juuri Haluaisin sanoa tästä tarkistuksesta yksi rakennukselle, että Strasbourg on rauhankaupunki, täällä rakennetaan siltoja Eurooppaan. Ja yksi presidenttimme Schuman on ollut siellä mukana. Tämä on pohja tulevaisuudelle. Täällä on Arte, televisiokanava, joka tuo eurooppalaista kulttuuria paljon julkisuuteen. Tästä pitäisi olla ylpeitä. Pitäisi rakentaa studioparlamenttiin Arten studiota vastapäätä, koska täällä Eurooppa voi kohdata toisensa ja itsensä ja asettaa raiteet tulevaisuutta kohtaan. Tarkistus kaksi puhutaan yhdestä toimipaikasta. No, hyvät naiset ja herrat, sehän meillä on. Meidän yksi toimipaikkamme on Strasbourg. Ja uskon, että kun ajatellaan näitä perussopimuksia, joita on päätetty, niistä pitää pitää kiinni. Se on selvyys. Ja katsomme tarkistus neljä eurooppalaisen historian talosta. Siitä kun keskustellaan, niin meidän velvollisuutemme on näyttää myös nuorisollemme, miten tärkeää on että on tämä rauha ja tehdä sen työt, työt, puolesta sen työtä joka päivä ja että se dokumentoitaan asianmukaisella tavalla. Meillä on vierailijakeskuksemme ja täällä talossa yli miljoona vierasta vuosittain. Uudessa parlamentaariumissa 100 000 vierailijaa. Ihmiset haluavat tietää, miten Euroopan historia on kehittynyt, ja siihen tarvitsemme myös vahvaa eurooppalaista asennetta täytyy vastustaa yhdessä sitä, että kansallinen egoismi, kansallisvaltioiden egoismi pääsisi esille. Me tarvitsemme vahvempaa EUta ja siihen tarvitsemme vahvoja puolueita ja itsestään selvästi niitä täytyy myös rahoittaa. Ja kun puhutaan tarkistuksessa kuusi edustuksesta, kyllä myös vierailijoita täytyy, heillä on oikeus asianmukaiseen tarjoiluun tässä talossa ja sen vuoksi tämä äänestys huomenna on erityisen tärkeä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten kaksi minuuttia. Edustaja Stavrakakis. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και να σας... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä Vuon ja mietinnöstä ja tietystä työstä jälleen kerran. Me keskustelemme talousarvon suuntaviivoista Euroopan unionin eri toimielimissä. Nyt elämme kuitenkin kriisin aikoja ja siinä kaikkien maiden talousarvot joutuvat koetukselle. Ja meidän täytyy rationalisoida rakenteita ja kustannuksia, ja se edellyttää tiukkoja toimenpiteitä. Siksi minusta vaikuttaa hyvältä se, mitä esittelijä täällä totesi, että meidän täytyy päästä eroon tarpeettomista kuluista, asettaa asiat tärkeysjärjestykseen, vai rationalisoimalla talousarviota eri toimielimissä pääsemme eteenpäin. Kuten esittäni, niin minäkin haluaisin tähdentää sitä, että että hallintokulujen rationalisoinnissa ottaa huomioon kuitenkin ne tarpeet, joita meillä on oikeudellisestikin. Meillä on tulossa Kroatian liittyminen esimerkiksi. Tarvitsemme tehokasta hallintoa, jotta selviydymme parlamentin uudesta toimivallasta, kuten Lissabon edellyttää. Thank you very much. Kiitos. Puolitoista minuuttia. Shankeli. Eh, Kiitos. Haluaisin kiittää muita puhujia ja haluaisin kiittää esittelijä Vuonia tästä hienosta työstä, jonka hän on tehnyt tässä tärkeässä mietinnössä. On ihan luonnollista, että media seuraa poliitikkoja ja heidän toimintonsa ja, ja rahan käyttöään. Ja se ei ole ollenkaan paha asia, koska se antaa meille mahdollisuuden tarkastella itseämme. Enkä minä näe mitään, mikä olisi sitä ehdotusta vastaan, että meillä olisi tällainen ulkoinen tarkastus. Se olisi ihan hyvä kaiken kaikkiaan, mutta se myös helpottaisi meidän tehtävämme ja helpottaisi sitä, että voimme puolustaa mitä tahansa kuluja meillä on. Joten en minä usko, että me kykenemme tai meidän täytyy itse tehdä näitä leikkauksia. Ihmiset ovat ottaneet esiin myös tämän yhden kokouspaikan, mikä on tärkeä asia varmasti. Se, että me olemme täällä Strasbourgissa joka kuukausi, on asia, mitä monet eivät edes ymmärrä, että niin käy, eikä se ole mitenkään järkeenkäypää heille. Joten me tarvitsemme tästä keskustelun ja ehkäpä me pääsemme jonkinnäköiseen järjestelyyn ranskalaisten ja Strasbourgin kanssa siitä, miten asiaa voitaisiin tarkastella ja parantaa tehokkuuden kannalta. Ja sitten eh, alueiden komitea on asia, jota varsinkin pitää hieman tarkastella, kuinka usein se tapaa ja niin edelleen. Joten eh, ulkoinen tarkastus olisi mielestäni hyvä asia. Kiitos. Edustaja Keli, hyväksyttekö te sinisen kortin edustaja Rybichiltä? Herra Rybich, olkaa hyvä. Ja, ja kollegi Keli, ich bedanke. Hyvä kollega Keli, kiitoksia kun puhuit edustajan tehtävistä kun ajatellaan tämän palkan vähentämistä, päivärahan vähentämistä, niin onko tästä jokainen jäsen itse vastuussa, että käyttääkö hän ylärajaan asti? Jokaisen jäsenen ei tarvitse käyttää tätä koko kertasummaa, voi itse päättää, miten paljon sitä käyttää ja miten paljon työtä tekee, että pystyy oman hommansa hoitamaan tarpeeksi hyvin. Mutta palkasta voi säästää, organisaatiosta antaa työttömille esimerkiksi julkaista että mihin nämä palkkiot käytetään. Uskotteko, että tämä olisi oikea tie, että jokainen jäsen itse lähtisi tässä aloitteeseen? Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Rympi. Totta kai jäsenet tekevät mitä lystävät, mutta minä oikeastaan viittasin siihen, että meillä olisi ulkoinen tilintarkastus, olisi paras ja objektiivisen tapa tarkastella. Shakespeare sanoi, että jos emme näe malkaa omasta silmässä kuitenkaan, niin olisi parempi, että ei jäsenkohtaisesti, vaan objektiivisesti, kokonaisvaltaisesti. Sitten ryhdyttäisin oikeisiin toimiin, jos se tarpeen osoittaa. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Sitten kaksi minuuttia edustaja Olenjitsa. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä tarkasta mietinnöstä, jonka hän esitteli meille tänään. Sen jälkeen kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, niin meillä on uusia tehtäviä meidän työstämme, meidän työmme laadusta. Nyt sitten riippuu, miten tulevaisuudessa eurooppalaiset elävät. Aloitimme reformin, joka liittyy YMP, kohesiopolitiikkaan. Myös muilla osa-alueilla olemme hyvin aktiivisia. Meidän täytyy olla ammattimaisia ja meillä täytyy olla hyvä tuki sekä hallinnon hallinnolta, komission työntekijöiden puolelta, kuten myös ihmisiltä, joita työllistämme. Eli tarvitaan tarvittavat määrärahat ja työn laadussa ei pitäisi säästää. Mutta EU:ssa on kriisi. Tarvitsemme solidaarisuutta, solidaarisuutta niiden kanssa, joille joka päivä kerromme, että säästäkää puolalaiset, kreikkalaiset, asukkaat muissa maissa. Eli puhun sen puolesta, että jäädytetään Euroopan parlamentin budjetti, mutta samaan aikaan voitaisiin etsiä myös muita ratkaisuja, tehokkaampia. Täällä puhuttiin Euroopan parlamentin toimipaikasta Strasbourgissa. Sitä ei voida ymmärtää. Emme me sitä voi ymmärtää. Siitähän puhumme päivittäin. Eikä se ole ymmärrettävissä miljoonille eurooppalaisille, jotka eivät tiedä, miksi Euroopan parlamentti toimii kahdessa paikassa asiat täytyy saada heti järjestykseen ja löytää tästä absurdista tilanteesta ulospääsy. Eli puhun nyt alusta asti sen, tai olen puhunut alusta asti sen puolesta, että Bryssel olisi ainut toimi, vaikka se tarkoittaisi jopa sadan miljoonan säästöjä ja enemmänkin, ja siitähän on tänään muistutettu. For one minute. Kiitos, ja sitten edustaja Koval. Dziękuję bardzo sprawozdawcy za to sprawozdanie. Kiitoksia esittelijälle mietinnöstä. Mietinnössä voisi olla kolme sanaa. Leikataan, leikataan, leikataan. Jos haluamme näyttää esimerkkiä kansalaisille, meidän täytyy alkaa leikkaus omista kustannuksistamme. Siis sehän voi olla pieni kiintiö mutta kuinka, joka ei osaa omasta pienestä rahakiintiöstä osaa huolehtia, niin mitä sitten? Kyllä meidän täytyy itsestämme aloittaa. Näin paljon annetaan propagandaan, EU-propagandaan, Euroopan parlamentin propagandaan. Tämä on vain yksi kohta, jossa olen samaa mieltä Rydikin kanssa. Kannattaa antaa Euroopan historiataloon rahaa, mutta pitäisikö se olla Euroopan unionin tai parlamentin budjetissa? Entäs päivärahat sitten? Nehän voidaan poistaa kokonaan ja edustuskustannuksista 15 prosenttia pois. Ja sen vuoksi tässä mietinnössä täytyy olla joko lukuja tai sitten leika- kirjoitetaan lyhyesti leikata, leikata, leikata. And just now we have the procedure. Ja nyt sitten meillä on catch the eye-menettely. Ensin edustaja Basescu. Kiitoksia, puhemies kun jäsenvaltiot kärsivät nyt taloudellisista leikkauksista, niin budjettikurin noudat on erittäin tärkeää. Toimielinten täytyy olla myös vastuullisia ja noudattaa tiukkuutta. Hallintokulut eri toimielimissä edustavat 5,8 prosenttia EU koko budjetista. saataisiin aikaan säästöjä, meidän täytyy yksilöidä päällekkäisyydet eri budjettikohdissa Yhtä lailla meidän täytyy miettiä mahdollisuuksia saada aikaan säästöjä täytäntöönpanemalla informaatiojärjestelmiä. Meidän täytyy myös miettiä hyviä hallintoperiaatteita 27 artiklassa valtiovarainhoitoasetuksessa. Siksi toimielinten val- talousarvion täytyy myös tehokkuutta ja vaikutuksellisuutta noudattaa. Thank you very much. And the next speaker... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Koslowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia, puhemies. Talouskriisin aikana ja kun julkiset menot ovat niin paineen alla, niin on erityisen tärkeää, että Euroopan parlamentti ja sen jäsenet osoittaisivat vastuullisuutensa ja budjettikurinsa. Tässä hengessä olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että seuraavina vuosina huolehdittaisiin realistisesta budjetista ja ryhdyttäisiin pitkäaikaisiin säästöihin. Budjettikohtien jäädyttäminen, kuten vuonna 2013 matkakustannukset, niin on erityisen adekvaatti, kun otetaan huomioon ongelmat, joiden kanssa Eurooppa painii. Olen myös samaa mieltä sen kanssa, että tällä toimikaudella rajoitettaisiin rakennushankkeita nykyiselle tasolle. Ja sitten avainasemassa olevaksi pidän tätä puhemiehistön ja budjettivaliokunnan yhteistyötä koko kauden aikana, jotta voidaan tehdä tehokkaita muutoksia, joista saadaan todellisia säästöjä. Thank you very much. Kiitos. Edustaja Ferreira, yksi minuutti. Obrigado, Sr. Presidente. Sendo certo que muito pode ser feito para conter... Olen aivan varma, että paljon voidaan tehdä, jotta voitaisiin leikata menoja toimielimissämme myös parlamentissa. Joka tapauksessa meidän täytyy esittää huolemme siitä, että kunnioitamme myös monikielisyyttä tärkeänä periaatteena. Meillä on tietenkin olemassa puutteita tulkkauspalveluissa ja se saattaa johtaa myös monessa mielessä muihin ongelmiin, jos me voi käyttää omaa äidinkieltämme täällä tai budjettivaliokunnassa on asioita, jotka voidaan hyväksyä mukaan vain englanniksi. Tämä koskee myös käännöksiä. Kansallisten kielten käyttö on siis ongelmallinen, mutta leikkaukset käännöksissä ja tulkauksissa voivat vain ehkä pahentaa tilannetta. Tällaisia leikkauksia ei voida sallia, koska henkilöstö on äärettömän tärkeä tässä parlamentissa. Tulkkaus, käännös, eivät saa joutua alle. Silvestris. Ja sitten edustaja Silvestris. Austerità Tiukkuus hallintokuluissa investointia, jotta voitaisiin kasvua edistää. Puhemies, tässä ovat avainsanat suuntaviivojamme varten ensi vuoden talousarviossa. Siksi kiitän minäkin Voan ja hänen tekemästään työstä näinä hyvin vaikeina aikoina. Tarvitaan yhteistyötä. Nyt kriisin aikoina on tarpeen, että me saamme äänemme kuuluviin. Enemmän Eurooppaa, enemmän eurooppalaista hallintoa. Ja nyt on tullut aika, että me olemme omassa osassamme jäsenvaltioiden rinnalla, niin että kaikki kansalaiset valtiossa huomaavat, mikä merkitys meillä on kasvulle. Meidän täytyy tehdä tärkeitä valintoja talousarviossa, täytyy osoittaa myös kasvun strategiaa ajateltiin, että ennen mitä myöhemmin tarvitaan pala palalta kansalliset mukaan, mitä odotetaan ehkä tästä syystä. Jos ei tämä eurooppalainen henki toteudu jäsenvaltiossa, niin on hyvin vaikea edes kansalaisille tätä selittää, miksi meillä on kaksi toimipaikkaa. Much and just Kiitos. Ja juuri nyt edustaja Sinclair. Thank you. My thanks and congratulations to Mr. Kiitos. Eh, kiitokset ja onnittelut edustaja Vuonille. Ja onnittelut siitä, että, että hän on tämän vuosituhannen kuningas Knut, joka pyrkii tässä leikkaamaan näitä kuluja. Tämä, tässä on kysymys siitä, että pyritään eh, kansallisesti leikkaamaan, mutta EU ei halua nähdä järkeä. EU ei halua kääntää tätä toisinpäin, vaan se haluaa leikata. Ja se, mitä me oikeastaan nyt tarvitsemme, on säästää veronmaksajien rahoja ja se on tehtävä riippumattoman arvioiden puolesta. Meillä on 304 päiv- päiväkorvaus ja täällä on todella paljon meppejä, jotka minä näen esimerkiksi nyt täällä, jotka kirjoittautuvat Strasbourgissa perjantaina sisään, kun ei ole edes mitään virallista asiaa ja silloin he varastavat veronmaksajien rahoja. Tämän pitäisi loppua. Myös toimistorahat, tämän pitäisi, tämä on vain 50 prosenttia kuittia vastaan, sen pitäisi olla 90 prosenttisesti kuittia vastaan. Ja jos rahaa ei ole kunnolla käytetty oikealla tavalla, niin se pitää palauttaa se raha. Historiantalo, siihen tuhlataan kansalaisten rahaa, se pitäisi lakkauttaa ja sitten tämä, eh, koko tämä älyttömyys ja palautetaan verojaksajien mahat. Mr. Ribik. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Präsident. Kiitoksia puhemies se, mikä tästä keskustelusta on tullut esille, on se, että kansalaisilla on oikeus saada tietää enemmän, mitä täällä talossa tehdään, mitä toimijat tekevät heidän puolestaan. Ja sen vuoksi puhun sen puolesta, että meidän tiedotustoimintaamme vahvennetaan koska ajatellaan tätä kansainvälistä huomiota, niin on tärkeää, että näistä asioista voidaan kertoa kaikilla kielillä. Sen vuoksi tulkimme ovat niin tärkeitä, koska Euroopan parlamentti on maailman ainoa parlamentti, jossa näin monia kieliä käytetään ja niillä voidaan myös kommunikoida. Sen vuoksi budjetissa on erityisen tärkeää, että poliittiset puolueet, jäsenet eh, aktivoituvat vielä lisää, jotta voivat selvittää Euroopan rauhantyötä, eurooppalaista rauhanprojektia. Ja nähdään, että tehdään tehokkaasti työtä. Ja myös jäsenien verillä on eroja ja tässä ja sen tämän päivän keskustelu on osoittanut. Just now. Ja. Kiitos. Sininen korttiko? Työjärjestyspuheenvuoro. Kiitos puhemies. Edellisessä keskustelussa ihmisoikeuksista minulla oli tietty aika puhua ja esitin sinisen kortin, mutta sanoitte, että ei ollut oikeutta toiseen. Nyt hän puhui toiseen kertaan, sai sinisen kortin ja myös keskustelman puheluetteloa. Minä nyt olen ensimmäistä pyytymässä, niin kyllä tässä tarvitaan jotain laatua. Jos puhutaan laadusta ja demokratiasta, niin pitäisi sitä täällä ainakin vähintään noudattaa. Vážená paní Sinclair, domnívám se, že každý měl prostor. Niin, edustaja Sinclair, kaikilla on ollut mahdollisuus se ilmaista itseään. Myös teillä oli mahdollisuus siihen. Enkä minä usko, että tämä on mitenkään menettelytapoja vastaan. Ja nyt sitten esittelijälle edustaja Vuonille vielä puheenvuoro. Uh, Kiitoksia puhemies. Kiittäisin varjoesittelijöitä kaikkia kollegoita heidän panoksestaan. Olen mielissäni, että näyttää olevan laaja konsensus, että todellakin täytyy pyrkiä säästöihin parlamentissa, jotta budjetti kasvaisi vähän. Tiedän, että pääsihteeri katsoo tätä televisiosta ja panee keskustelun merkille. Tietysti eroja on siinä, että miten säästöt saavutetaan ja miten paljon niitä täytyy tehdä. Tänään on kuultu näistä eroista, yhteinen toimi, yksi toimipaikka, henkilökunnan määrä, käännöskustannukset, kaikki eroja, joita kollegoiden välillä on. Toinen ero oli sitten myöskin tämä työryhmän roolista, jota olen ehdottanut mutta muissa asioissa olemme pyrineet kyllä niin joustavia kuin mahdollista. Pyrimme, pyrimme vain työryhmän osalta, että se käsittelisi näitä yksilöimiämme yksityiskohtia myöhemmin. Täytyisi siis saada aikaan tasapaino kaikkien salissa olevien jäsenten näkemysten kesken ja loppujen lopuksi sitten saataisiin niin pieni kasvu parlamentin budjettiin kuin mahdollista, kun samaan aikaan varmistetaan se, että parlamentti toimii tehokkaasti. Thank you very much, Mr. Won. Kiitokset, edustaja Von. Keskustelu on päättynyt. Äänestys on huomenna kello 12. Kiitos työnjärjestyspuheenvuoro. Mikrofoni. Mikro, please. To, yes, just a point of order that, that we sort of... Työnjärjestyspuheenvuoro. Me tavallaan puhumme tavallaan vakuumissa sen vuoksi, että pääsihteeri ei ole paikalla, eivätkä myöskään vastuu puhem, budjetista vastuussa oleva puhemies ole paikalla. Joten minusta meidän pitäisi seuraavissa keskusteluissa miettiä sitä, että kaikki nämä kolme henkilöä ovat läsnä. Kiitos. Olen samaa mieltä kanssani. Olen samaa mieltä, että kun me puhumme näin tärkeistä asioista, kuten esimerkiksi budjetista, niin silloin vastuussa olevien henkilöiden pitäisi olla paikalla. Joten olen täysin samaa mieltä kommenttina kanssa ja esitän sen eteenpäin puhemiehistön kokouksessa. Kiitos. Ja. Eh, denní zasedání bude přerušeno nyní do 9 hodin. No niin, eh, kes, eh, istunto keskeytetään kello 9 asti, 21 asti.